Äänestämme ensiksi tilanteesta koskee henkilöitä, joilla on albinismi Afrikassa. Ja tässä keskustelussa edustajan kommentit muuten esitettiin ennen kaikkea tilanne siis Malavissa ja nyt nimenhuutoäänestyksellä. Kaikki äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi yhteinen päätösmaesitys kuudelta poliittiselta ryhmältä, joka koskee Bahrainia. Ensimmäisenä kohta kaksi, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kymmenen alkuperäinen teksti äänestyksellä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kohta 14 alkuperäinen teksti kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, sama enemmistö hyväksytty. Tarkistusnumero neljä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdotson kappale A kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus numero kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt päätösasema kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt Myanmar. Erityisesti Rohingya-väestön tilanne. äänestyksellä tarkistus numero yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus No niin, tarkistetaan. Elektronische Abstimmung ist eröffnet. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus numero kaksi. Puolesta, vastaan, tyh, tarkistetaan. Tämä alkaa olla liian vaarallista. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt päätelmäesitys kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja Kyllä se on kuultu jo, herra Kolnisch. Merci, monsieur le président, de votre... Kiitoksia puhemies tasapuolisuudestanne, kun annoitte minuutiksi. Ähm, 166 artiklan mukaisesti minulle puheenvuoron. Ähm, minä en jaa välttämättä kollegan kantoja. Hän ei lainkaan ole samaa puoluekantaa kuin minä, mutta tämä artikla 166, sehän antaa mahdollisuuden puuttua tilanteeseen, jossa edustaja estää täysistunnon sujumisen äänin, elein tai muuten tai käyttäytyy häiritsevästi. Minulle on tapahtunut näin kerran täällä parlamentissa. Mutta tämä artikla ei anna teille mahdollisuutta sensuroida edustajan sanoja. tämän skandaalimaista. Jos te näin toimitte, hyvin paljon työtä on tehtävänä. Ja kun minä olen parlamentin puhemies, niin en minä keskeytä kollegan sanoja. Meidän täytyy antaa vapaus parlamentin jäsenille. Ja nyt nykyisin te hyvin usein rankaisette edustajia vain yksinkertaisesti heidän sanoistaan. Kiitos. No niin, herra Kolnish. Edustaja Korvin Mikke viime istunnossa tässä talossa sanoi, että pakolaiset, jotka tänne tulevat, ovat Afrikasta Eurooppaan kaadettu virtsaastia ja siksi minä pidän kiinni siitä päätöksestä, jonka tein. Ja nyt me siirrymme Kovatsevin mietintöön, joka koskee yhdistyneen kansakuntien yleiskokouksen 71 istuntoa. Ensimmäinen kohta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt kohta yksi alkuperäinen teksti kansassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta y- yksi, ensin, alakohta F, äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt Alkuperäinen teksti neljässä osassa. Kohta yksi. Alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt sitten tarkistus numero yksi äänestyksellä, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta AD alatekstissä nimenouto äänestyksellä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 1 ja kohta AM alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksessä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt seuraavaan tarkistukseen numero kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Sitten on syytä nostaa kädet, jotta voin nähdä äänestäjätkö vai ettei. Eli tarkistetaan koneäänestyksellä, se alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti kohta, yksi alakohta AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt alkuperäinen teksti alakohta AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus numero 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alakohta AS, alkuperäinen teksti neljäsosassa ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toisensa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tartutus, tarkistus numero kolme, nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt alkuperäinen teksti, kohta AV, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vast, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta A2V, 12. ensimmäisessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt kokonaisuudessaan päätöslauselmaesitys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Nyt tulemme Thomas Stevensin mietintö vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK yleisopimuksen täytäntöönpano. Kohta yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää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 hyväksytty. Kohta 58 ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 75 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 10 kahdessa osassa ensimmäisessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Hyvä. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänet, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt kohtasta 16, ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa myös nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt kohtasta 18 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 27, kahdessa osa seitsemän osa puolesta vastaan tyhjää hyväksyy toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hmm, hylätty. 147 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 kahdessa osassa ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää samoin hyväksytty. 165 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksi toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. No, hyvä, tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jo sitten Hotosan kappale Z. Alkuperäinen teksti kanssa osassa ensimmäinen osa nimenut äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty niukasti. Toinen osa nimenut äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale AA. Alkuperäinen teksti. Nimenomaan äänestyksessä, äänestyksellä ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. Ja sitten esitys kokonaisuudessaan äänestyksellä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Mietintö on hyväksytty. Ja nyt työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen, elintarvikkeita koskevat sallitut terveysväitteet. Tartus 4. äänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Nyt tarkoitus numero 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus, anteeksi, osasakappale A puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Koneäänestyksellä ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarkistus numero 5 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus numero kuusi. Puolesta, vastaan, tyhjää. Jos ette saa käsiä ylös, niin minä voin sitä nähdä. Pitää taas tarkistaa. Äänestys on päättynyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Das ist angenommen. Der B... Niin. Hyväksytty. Johdansa kappale B. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Koneäänestyksellä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt tarkistus yksi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatus on kappale C puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tar- tarkistus numero kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Kuten haluatte, tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus numero 11 puolesta vastaan tyhjää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 computervlog.